esityslistan mukaisesti meillä on nyt eilisen istunnon pöytäkirja. Teillä on nämä pöytäkirjat jaettu. Onko teillä huomautuksia? Ei ole, no sitten pöytäkirja on hyväksytty.